69c kohta 2 mukaisesti tietty määrä jäseniä tai poliittisia ryhmiä voi pyytää, että tästä päätöksestä äänestetään. Jos tällaista pyyntöä ei tule näihin neuvotteluihin liittyen, niin silloin valiokunnat voivat käynnistää neuvottelut. ja SAN 46.2 pohjalta olen saanut kaksi ehdotusta. Ensinnäkin ehdotus, joka liittyy Itä- ja Länsi-Euroopan eroihin, mitä tulee merkintöihin, koko koostumiseen ja makuun liittyvät kysymykset. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy ulkomaisiin investointeihin strategisilla aloilla ja nämä asiat on lähetetty asianmukaisen valiokuntien